joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Esityslistalla on äh, Irania koskevia päätöslausumia, niitä on kuusi. Ja tässä on kyse Roxana Sabirin tapauksesta. Ensin keskustelu annetaan päätöslausuman jättäjille Kelan ensin.